I think we can start. Voimme aloittaa. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Huomenta kollegat, hyvät naiset ja herrat. Viimeinen tämän viikkoinen kokous. Eilen pidimme koordinaattorien kokouksen ja päätökset ovat edessänne. Jos siihen ei ole kommentoitavaa kello 2030 mennessä, niin ne hyväksytään sellaisinaan. Sitten äänestykset. Ensinnäkin koeäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy kaikki on kunnossa. Missään ryhmässä ei ole enempää. Selvä. Sitten äänestys easa asuksesta Marinesku on siinä esittelijä. Tarkistus 1 ja 245 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Näin ollen artikla 1, 394, 349 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 350 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 300. Ka, tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 356 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 358 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kolme, viisi, seitsemän puolesta vastaan, tyhjiä. Tarkistetaan 357. Äänestys alkaa. Is ja päättyy. 18 puolesta 23 vastaan mutta yksi ennen lisää vielä 19 puolesta, 23 vastaan, hylätty. 359 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 363, siihen on suullinen tarkistus. Onko tähän vastustusta? Ei ole. Sitten äänestämme 363 puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 367 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 3, 6, 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3, 6, 8 äänestys alkaa. ist 368 äänestys päättyy. EPPllä yksi liikaa. Comme d'habitude niin kuin yleensäkin. Äh, Nyt on taas oikein. Äänestys päättyy. 20 puolesta 20 vastaan, mutta Liberatski lisäsi yhden siihen. Sen takia 21-20 hyväksytty. Istus. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 3, 8, 7 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 391 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 392 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 393 puolesta vastaan. Pahoittelut, sanoi puheenjohtaja, identtinen 9392. Eli taistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty.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 vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 on vedetty pois. 398 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 399 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 400 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 402 ei. Ei, 402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Identtisiä tarkistuksia sitten 411 puolesta puheenjohtaja pahoittaja 403 ja 4 on lisäys puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 411 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 412 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 414 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 415 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 416 ja 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 ja sehän on ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 419 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 421 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 423 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 424 ja 25 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 426 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 426, ensys alkaa. Ja päättyy. EPPllä yksi liikaa. Yksi tarvitaan pois. Neljä, kaksi, kuusi. Äänestys päättyy. 17.25 vastaan. Hylätty. 427 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 428 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 428, jos alkaa. Isky. Äänestys päättyy. 23 plus 1, 24 puolesta, 16 vastaan, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 430 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 400 31, suullinen tarkistus, vastustetaanko? Ei. 431, suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 434 puolesta vastaan, tyhjä, tarkistetaan, 434. Ist eröffnet. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 plus 1 puolesta, 26 vastaan hylätty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 440 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 441 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 442 puolesta, vastaan tyhjiä hylätty. 443 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27, 28 puolesta, 13 vastaan. Pyydän nostamaan käden kunnolla ylös, muuten en näe. Ja siellä ylhäällä kulmassa Mikele, pyydän, haloo, voisitko poistua keskustelemaan ulkopuolelle? Kiitos. 4, 6, 5. Niin, se on teidänkin intresseissämme. 4, 6, 5 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 466 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 467 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 61 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 468 hetki E, siis 62 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 470 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 471 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 472 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 473 puolesta vastaan tyhjiä Tarkistetaan 473. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 20 puolesta 22 vastaan. Ei tyhjään ja hylätty. 474 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 475 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 476 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 477 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 478 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 479 ja 480 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 483 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 482, 484 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 486 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 487 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4, 89 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 490 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 491 puolesta vastaan. Mennään nyt kunnolla. Teidän vastaan äänestys alkaa. 491 Äänestys päättyy. 25 puolesta, 15 vastaan, ei ja Hyväksytty. 490. Hetkinen. 494 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 496 äänestys alkaa. EPPllä yksi liikaa. Piper tuli juuri paikalle. Nyt on ok. Ei, ei nyt pitää paikkansa. Äänestys päättyy 25 puolesta 15 vastaan. Hyväksytty. Neljä 197, ei pidä paikkansa, 500 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty, kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty, 503 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 504 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 505 puolesta vastaan, tyhjiä. Tarkistetaan. 505 äänestys alkaa. Ja päättyy. 17 puolesta, 25 vastaan hylätty. 506 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 507 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 508 puolesta. Anteeksi, tarkistetaan. No sehän oli ihan selvää. Mutta no selvä, 507. Äänestys alkaa. päättyy. Kansan puolella taas yksi liikaa. Immer Edelleen. Yksi pitää ottaa pois. No niin, nyt on ok. Äänestys päättyy. Viisi puolesta, 35 vastaan. Tämä oli tarpeellinen tarkistus hylätty. 508 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 509 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 510 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 511 ja 12 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 500 14 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 500. 14 äänestys alkaa. Ja päättyy. 32 puolesta 8 vastaan, mutta sen tulee siitä kiinni, että olisi nähnyt, vaan täällä kädet eivät osoittaneet ylös. Pyydän nostamaan käden ylös, hieman jumppaa, se on hyväksi terveydellekin. 516 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 517 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 518 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 519 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. Näytti nyt selvältä. 520 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 522 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 524 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 523 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 525 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 526 ja 28, 29, 30 ovat identtisiä. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 527 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 531 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 534 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 535 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kuusikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 544 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 547, puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 551 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 500 56, 7, 8, 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 560, 61, 2, 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 565 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 566 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 568 puolesta vastaan. En nyt nähnyt kunnolla. Äänestys alkaa 568. Äänestys päättyy. 18 puolesta 24 vastaan. Hylätty. Ei tyhjä. 5, 69 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistan myös. 569 esitys alkaa. Ja päättyy. 18 puolesta 23 vastaan. Yksi tyhjä ääni hylätty. 567 puolesta vastaan en näe nyt taaskaan. Uudestaan 567 puolesta. Nyt on parempi. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 570 puolesta. Pahoittelut. Kyllä. 570 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 571 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 5 se 72 puolesta vastaan tyhjä. Näyttää hyväksytyltä, mutta tarkistan 572 äänestys alkaa. Ja päättyy. 16 puolesta 27 vastaan. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty.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 633. puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6343 pahoittelut 600 kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 643 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kompromissi 19 dafür. Kompromissi 19 puolesta 59, ne? 6? 659. 659. Jetzt kommt 659. 659 dafür. 695 puolesta, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 661 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 662 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 663 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 664 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 665 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 669 puolesta vastaan tyhjää hyväks- hylätty. 671 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 670 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 672 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 676 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 678 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 679 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 680 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 681 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 682 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 683 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 684 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 700, nee, 711 on 711 ja 712 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 716 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 717 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 722 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 726 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 735 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 736 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 737 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 738 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemästä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 753 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 754 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 755 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. 756 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75, 7, 758. Ei, ei tämä raukea, koska tämä 139 hyväksytty 140 puolesta vastaan. Tämä varmistetaan. 140 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta 11 vastaan hyväksytty. 140 puolesta vastaan hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 770 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 771 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 757 puolesta vastaan hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 778 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 779 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 780 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 8 vastaan, ei tyhjää, hyväksytty. 781 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän yksi äänestys alkaa. Tämä oli vitsi vaan. Päättyy. 17 puolesta 24 vastaan. Hylätty. Tai 18. Niin. Seitsemän kahdeksan kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 783 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. 784 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 786 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 787 raukeaa. 788 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 789 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi kuusi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, anteeksi hyväksytty. 790 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 791 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 792 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 795 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 801 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 802 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 803 ja 804 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 807 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 808 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 809 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 810 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 811 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 812 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 813 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 814 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 815. 814, kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 13 vastaan, ei tyhjään niin ja hyväksytty. 815 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 816 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 818 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta, puheenjohtajakorja 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 819 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 820 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 821 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 822 ja 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 824 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 825 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi 87 ja 826 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 187826 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 21 vastaan ja yksi tyhjä ääni hylätty. kahdeksan ja 827 puolesta vastaan No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 19 vastaan, yksi tyhjä ääni hyväksytty. 828 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 829 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A832 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 833 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 834 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 835 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 836 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 837 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 838 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 838 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 20 vastaan, ei tyhjää, hyväksytty. 839 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. Kompromissi 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 844 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 845 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 846 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää. Toistan vielä, koska käsi on liian vähän. 854 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 857 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 858 puolesta. Ei kun se raukea se raukea Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 862 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 865 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 866 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 867 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissis 37 puolesta. Nimenhuutoäänestys. Totta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 896 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 898 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 899 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 900 ei. 900 silti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 900 raukeakin, koska 899 on hyväksytty, anteeksi. Ja seuraavana Se oli sittenkin ihan oikein. 900 vielä kerran. 900 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 901 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 904 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 905 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 906 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 908 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 907 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 909 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 910 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 912 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 913 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 914 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja suullinen muutos 915. vastustaako joku? No sitten 915. Suullisesti muutettuna puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. 916 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 917 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 920 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 920. Äänestys alkaa. Loppuu. 14 puolesta, 26 vastaan ja yksi tyhjä ääni hylätty. 921 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 922 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 923 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 924 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 924 tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Noin dafür, 32 dagegen. 9 32 vastaan. Ei tyhjä, Hylätty. Myös tämä tarkoitus oli tarpeen. 925 puolesta vastaan. tyhjä, Hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 929 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 930 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 933 ja 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 935 ja 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 941 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 942 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 943 ja 4 ovat tietysti puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 216 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Tämä on no, 217. 217 viiva 909 blokkina. Selvä. Tällainen blokkina. Mitä? Kaksi kaksi viiteen asti blokkina puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 948 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 949 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 950 ja 51 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 227 puolesta vastaan, vastaan tyhjiä hyväksytty. 956 ja 7 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 231 on nyt vuorossa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 973 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 977 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 978 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 232 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 233 ja 983 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 984 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 984 äänestys alkaa. 984 ist geschlossen. Ja päättyy. 15 puolesta 25 vastaan. Hylätty. 985 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 986 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 987 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 988 puolesta vastaan vastaan tyhjä hylätty. 989 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 990 ja 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 992 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 993 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 994 ja 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 996 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 997 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 998 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Ei ole tarpeeksi käsiä ylhäällä. 998 jos alkaa. Ja päättyy. 17 puolesta 24 vastaan. Ei tyhjäni. Hylätty. Kompromissi 49 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus tuhat puolesta vastaan Tyhjä hylätty. Tarkistus 1002 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 1005 ja 6 puolesta. Tausend, 1002 hatten wir angenommen, ja, ne? Ja, dann, Fällt's. Ah, dann fällt's? Okei. Okay. Niin täällä raukesi 1002, sitten 1008, 9, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 1013 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1014 puolesta vastaan tarkistetaan. 1014 ensys alkaa. ja päättyy. 17 puolesta 24 vastaan hylätty. 1015 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tuhat yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1043 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 1044 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 1045 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 1046 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 4, 6, 3 puolesta vastaan. Vastaan tyhjiä. En näe kunnolla. 463 äänestys alkaa. Elektronisia ja... Koneäänestys alkaa. En nähnyt tätä kunnolla. Äänestys päättyy. 6 puolesta, 37 vastaan, ei tyhjään ääniä hylätty mutta pyydän nostamaan kädet kunnolla ylös. Edestä en nähnyt mitään. 462 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ei, kyllä. Äänestetään lisäyksenä, joten 462 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 485 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. Kompromissi 53 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Nyt 1049 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1050 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1051 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1052 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1053 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1054 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1054 äänestys alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 18 dafür, 15 puolesta 25 vastaan. Ei tyhjään ja hylätty. Tuhat viisikymmentäviisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1056 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1059 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1061 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1062 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1063 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1064 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 1065 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 1066 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 1067 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Also daddy... No niin, täällä 522 hylättiin sen takia. 1869 puolesta vastaan. Ah, if rejected. Okay, false. Selvä, raukeakin. Molemmat on sitten hylätty. Sitten tulemme 1070 ja 71 kohtaan puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 1072 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 1073. 1072. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 35 puolesta 9 vastaan. No. Selvä hyväksytty. 1073 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 1074 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 241 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 1075 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 1076 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 1077 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1078 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1079 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1080 ja 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1082 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 56 puolesta vastaan vielä kerran kompromissi 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1088 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 57 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1092 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1993 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1097 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1098 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tuhat sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 58 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi, neljä, kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 342 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 63 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 64 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 60, no tarkistetaan 280, äänestys alkaa. Ja päättyy. 20 puolesta 23 vastaan, hylätty. Kompromissi 66 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi siis 67 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 68 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 69 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 313 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 314 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 315 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 316 puolesta vastaan, Tyhjä hylätty. 317 puolesta vastaan, Tyhjä hylätty. Kompromissi 73 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 321 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 322 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan. 322 ensys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 23 vastaan, ei tyhjiä, hylätty. 323 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 324 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 331 puolesta vastaan 280 ei sitä hyväksytty. Selvä. 331 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 331 ensys alkaa. Ja päättyy. 20 puolesta 22 vastaan. Ei tyhjää, hylätty. 332 ja 3 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 336 äänestys alkaa. Ist geschlossen päättyy. 17.5.25 vastaan, yksi tyhjä niin ylätty. 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan vielä kerran vastaan Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 343 puolesta. Kyllä, sama kuin aikaisemmin. 343 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 343. Äänestys alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 20 puolesta 23 vastaan. Hylätty. Sitten tulemme loppuäänestykseen, nimenhuutoäänestys. Hetki pieni. Ah. ist geschlossen. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 11 vastaan, hyväksytty. 11, 11 vastaan. Mm. Und jetzt? Nyt äänestetään lainsäädännöstä päätöslausumasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 11 vastaan, yksi tyhjä ääni hyväksytty. 32 pahoittelut hyväksytty. Nyt neuvottelumandaatista äänestämme. Siihenkin tarvitaan määräenemmistö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 10 vastaan, 2 tyhjääntä. Neuvottelumandaattina on myös äh, saatu. Ja tämä äänestys on saatu päätökseen. Gratuliere! Onnittelut, äh, onnittelut äh, esittelijälle. Marian Gian Marineskulle, mutta kiitos myös lämpimästi transihteeristölle ja erityisesti Sven Otille. Hän on itse asiassa sairaana, mutta hän valmisteli tämän äänestyksen. Kiitoksia vielä kovasti tästä Oh, we will continue, please. Jatkamme. Pyydän poistumaan salista tai istutumaan. Now we continue, please. Nyt jatkamme. Pyydän istuutumaan tai poistumaan salista. Wir kommen zur Abstimmung. Äänestämme sisävesi über die Anerkennung beruf. Sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustamisesta. Esittelijä on Gesine Meissner. Äänestämme tarkistuksesta 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Pyydän, poistukaa salista tai istuutukaa. Joka tapauksessa olkaa hiljaa. It works. Se toimii. 119 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 119. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 12 puolesta 28 vastaan. Yksi tyhjäni hylätty. 119 puolesta siis pahoittelut 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 23 vastaan, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Kompromiss 1 is eröffnet. Kompromissi 1 äänestys alkaa ja päättyy. 29 puolesta 11 vastaan. Yksi tyhjä ääni hyväksytty. 130 ja 31 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Neun dafür. 9. Ja? Suuri enemmistö oli kyllä, mutta tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. empel 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empel 20 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 135 ja 136 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Empl 21 puolesta vastaan, tyhjä, Tarkistetaan Empel 21 jänsys alkaa. Ja päättyy. 13 vastaan. Hylätty. 137 puolesta vastaan. Tyhjä. hylätty. Empl 22 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan Emple 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 15.5.22 vastaan, hylätty. 138, 140, 141 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 142, 3 ja 4 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 12 puolesta vastaan. En näe kunnolla. Tarkistetaan tarkistus 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 24 puolesta, 16 vastaan, hyväksytty. Juri 8 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjä. Tarkistetaan kompromissi 2. Äänsys alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 22 puolesta 16 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. 100. 47 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan, 147 äänestys alkaa. Second, ja. Geschlossen. Äänestys päättyy. 24 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ample 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ample 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Emple 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Emple 27 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan Evel 27, äänestys alkaa. Ja päättyy. 14 puolesta 27 vastaan, ei tyhjän niin ja hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 ja 170 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Emple 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empl 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juuri 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juuri 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empel 40 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan Empel 40. Äänestys alkaa. ja päättyy. 15, 16 versus 25, hylätty. Empel 41 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Empel 42 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 193 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 ja Juri 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 ja Juri 19 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Juuri 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan, vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 54. Äänestys alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 10 dafür, 29. 10 puolesta 29 vastaan, kolme tyhjää. No ymmärrän, että olette vähän väsyneitä, mutta sormet pitää nostaa taivaisiin. Dreint, juuri 23 puolesta vastaan. Sitäkään en näe. Juuri 23 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Juuri 23 ist eröffnet. 23 äänestys alkaa. Ist geschlossen. päättyy. 15 puolesta 20 16 puolesta 25 vastaan. Loistavaa. No mutta sitä ei nähnyt. Hylätty. 216 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Nyt oli selvä. Nyt Empel 43 puolesta vastaan tyhjiä. hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjiä. hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjiä. hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjiä. hyväksytty. Ample 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 251 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. 251 äänestys alkaa. 251 äänestys päättyy. 22 23 versus 18, kaksi tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Sitten jotain kappaleet 73 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Empel 1 puolesta vastaan, ja hyväksytty. Empel 2 puolesta vastaan. Tarkistetaan Empel 2. Äänestys alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan. Hylätty. Sitten kohta koltaan 71 osa, 75 ensimmäinen osa puolestaan vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Empl 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, vielä kerran puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa ja päättyy. 23 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan myös 85. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 19 puolesta 22 vastaan. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juri 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Empel 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 26 vastaan. Hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 6 puolesta vastaan. En näe. Tarkistetaan Empel 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 14 puolesta 26 puolesta. Siis 15 versus 26 hylätty. Tarsus 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus, selvä. Tarkistetaan 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 26 vastaan hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Empel 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 26 vastaan hylätty. Empel 10 puolesta vastaan. tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan. En näe. 94 äänestys alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy 16.25 hylätty. Juri 2 dafür. Juri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Empel 15 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dann kommen wir zum Sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslausumaesityksestä. Myös nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 35, 36 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme neuvottelusta. Nyt tarvitaan määräenemmistöä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta 3 vastaan 4 tyhjää. Hyväksytty. Onneksi olkoon Gesine Meissner. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Seuraavaksi äänestämme EUn kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta. Tämä on lausunto Ekonin mietintöön Jacqueline Fosterilta. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 6, Järjestys alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 19 vastaan, yksi tyhjääni hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää ja tarkistetaan. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 20 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 25 raukeaa, ei, kun 25 puolesta. Ei. 25 puolesta vastaan 25. Vielä kerran. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 18 vastaan, ei tyhjään ja hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 32 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 20 vastaan ja hylätty. 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 21 vastaan, 2 tyhjää, kompromissi 4 puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta 41 Ensimmäinen osa puolesta tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 22 vastaan hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan vielä 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 19 vastaan, yksi tyhjä ääni hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 19 vastaan. Ei tyhjä. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tässä vähän äänestäjiä. Vielä kerran 52 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 53 raukea. Ei. 53 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan vielä 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 20 vastaan, 3 tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 20 vastaan, 3 tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaan. 19 puolesta 17 vastaan, yksi tyhjä ääni ja hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan, Tarkistetaan vielä. 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kuusitoista vai seitsemäntoista? Varusla. 16 puolesta, 19 vastaan, kolme tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 19 vastaan. Ei tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan, tarkistetaan, 83, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 20 vastaan, 2 tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää ja hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 10 vastaan ei tyhjä, hyväksytty. Onnittelut Jackie Fosterille. Die nächste Abstimmung ist der Jahresbericht. Seuraava äänestys on Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta. Valmistelija on Bogoslav Liberatski. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolista vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 23 vastaan. Hmm, eikö toimi? Ei tyhjää. Hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 61 Kuusikymmentä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjä ääni hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 70 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Seitsemänkymmentäkuusi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 7 puolesta ja 26 vastaan. Hyvä, että tarkistettiin, mutta siis joskus tämä näyttää hyvin erilaiselta täältä käsin. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 33 puolesta, 3 vastaan ja tai 34 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää hyväksytty. Onnittelut Bogoslav Liberatskille. So. Mhm. Jetzt kommt die zivilrechtliche Regelung im Bereich Robotik, der Berichterstatter. Seuraavana robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset, valmistelija Georg Mayer, kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 7 vastaa ei ääniä. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 7 vastaan. Ei tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 7 vastaan ei tyhjiä ääniä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta ei. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää ja hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Mitä pitääkö tarkistaa 75? 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 7 puolesta 21 vastaan, ei tyhjiä ääniä, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta, 15 vastaan, ei tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta yksi vastaan. Ei tyhjä, Pitäisikö tämä tarkistaa? Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjä, hyväksytty ja onnittelen, en voi onnitella eh, valmistelijaa, koskaan oli paikalla. Ja näin pääsemme viimeiseen äänestykseen. Aiheena on neljäs rautatiepaketti. Ei, puheenjohtaja korjaa, ei, ei, vaan niin tästä aikaisemmin puhuttiin Sassun kanssa, mutta siis kertomusmiesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Eli Nielsen tässä valmistelijana kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää vielä kerran. 13. Vastaan. Tyhjää hylätty. 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä ääni hyväksytty ja onnittelut, siis 33 puolesta onnittelut Jens Niensolille. Okay. So we have to continue because we are one hour late. Täytyy jatkaa, koska olemme tunnin aikataulusta jäljessä. Pyydän poistumaan salista tai istutumaan. And, and be silent. Ja pyydän hiljaisuutta. No niin, seuraava kohtaisuuslistalla neljäs paketti. Ja kyse on toisesta käsittelystä, markkinoiden avaamisesta, infrastruktuurin hallinnoinnista ja kirjanpidon säännönmukaistamisesta valutayrityksissä. Esittäjät ovat Wim van de Kamp, David Maria Sassoli ja Merja Kyllönen. Ja puheenvuoron esittelijöille ensimmäisenä Wim van de Kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ik ben... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen onnellinen, että selvisin hengissä näistä pitkistä äänestyksistä. Meillä oli hyvin paljon äänestyksiä, jotka tuli käydä läpi. Neljännen rautatie paketin PSO-osuus, erityisesti tämä poliittinen pilari koko asiassa, on sellainen, että voin teille kertoa, että meillä on ollut erittäin tiukkoja neuvotteluja neuvoston kanssa. Ja Hollannin puheenjohtajuuskaudella 19. huhtikuuta viime vuonna me saimme sopimuksen aikaan. Tämä on hyvä sopimus periaatteessa. Siihen liittyy kolme seikkaa joihin keskityimme neuvotteluissa. Ensinnäkin markkinoiden avaaminen. TSO tarkoittaa sitä, että periaatteessa kaikki junamatkat ja junareitit pitäisi asettaa julkisten tarjouskilpailuiden alle. Mutta meillä on tähän monia poikkeuksia. Näitä sopimuksia voidaan niiden myötä myöntää suoraan ja tämä liittyy markkinoiden kokoon, erityisiin alueellisiin ja maantieteellisiin kysymyksiin ja tätä suoraa myöntämistä varten kuitenkin kansallisten, kansalliset viranomaiset voivat äh, tarkastella tilannetta ja arvioida, onko sopivaa, että tällainen sopimus annetaan suoraan toimijalle vai pitääkö järjestää julkinen tarjouskilpailu. Tämä on ensimmäinen vaikea asia neuvotteluissa. Ja sitten tämän lisäksi meillä oli myöskin äh, rautatie mm, laitteiston, liikkuvan kaluston kysymys. Kun tällaisen sopimuksen sitten saa, näitä kysymyksiä tulee ratkaista ja me halusimme varmistaa se, että meillä on äm, toimivat leasing-markkinat niille tahoille, jotka tarjouskilpailun voittavat. Sillä jos jokin toimija voittaa tarjouskilpailun, mutta hänellä ei ole kalustoa tässä ei ole juurikaan järkeä. Sitten kolmas seikka, hyvä puheenjohtaja. Kyseessä ovat sosiaaliset ulottuvuudet julkisissa ähm, tarjolla kilpailussa julkisen palvelun velvoitteessa. Meillä oli hyvin pitkällisiä neuvotteluja tästä asiasta ja neuvosto kieltäytyi liikkumasta – mutta joskin vaiheessa saimme kuitenkin sovittua, että kansallinen säännöstö ja kansalliset työelämän suojat olisivat ne, jotka äm, määräävät. Nämä olivat siis äm, kysymykset ensinnäkin saatavuus, äm, kaluston saatavuus ja sitten sosiaaliset ulottuvuudet, kun näitä sopimuksia siirretään. Me saimme suhteellisen tuloksen aikaan, emme saaneet kaikkia haluamamme läpi, mutta uskoakseni me voimme nyt siirtyä eteenpäin ähm, markkinoiden avaamisen tiellä Euroopassa rautatiekuljetuksen alla. Kiitoksia. Kiitos. Pyydän puhumaan lyhyesti, sillä meillä on suuria aikapaineita. Borislav. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tämän toistaa vielä kerran, se mitä sanoin jo aikaisemmin yhteistyössä Wim van de Kampin kanssa. Tämä on suuri ilo, tämä yhteistyö. Ja pitää kuitenkin sanoa, että minä arvioin lopputuloksen hieman toisella tapaa. Kyllä, tärkeimmät, ovat tärkeimmät kiintopisteet ja kysymykset, jotka liittyvät näihin sosiaalisiin kysymyksiin suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Ja oliko kyse siitä, että niitä pitäisi suojella maksimaalisesti eikä välttämättä kuulu kansalliseen suojan piiriin. Ja kysymys kuuluu, onko julkisen palvelun velvoite, public service obligation, onhan se 9. marraskuuta. Voimmeko sitä kautta saada suuren Euroopan niin, että raideliikennettä edistetään, vai sanoa sitten, että no, jos on näin ja näin paljon vetureita tai matkustajia niin edelleen, niin sitten toisaalta ja toisaalta on sitten Liettuasta, Luxemburgista, niin sanottua toisenlaista äänestystulosta, miltä se tilanne näyttää, ja sitten parlamentin kanta, arvon kollegat, jos tätä lopputulemaa keskusteluista tarkastellaan, mitä käytiin neuvoston ja komission kanssa, niin haluan sanoa seuraavaa siitä. Lopullinen ehdotus Final Proposalisten kohta yksi. Direct Awarding, neuvoston kanta, nämä siirtymäajat, no siitä löydettiin kompromissi sosiaaliset kysymykset, neuvostokanta, liikkuva kalusto, PK-yritykset, liikennesuunnitelmat, neuvosto, liikesalaisuudet, no, pikkuseikka, yhteinen kanta, erityisehdot, no se ei ole niin tärkeää. No, me parlamenttina olemme joutuneet puolustuskannalle. Ei ole asia, jossa parmettimme olisi sanonut, että niin, niin, kyllä, kyllä, tämä on nyt hyväksytty ja minulle. Tämä ei ole hyvä asia. En ole samaa mieltä. Danke, Pavel Telitska. Kiitos, Pavel Telitska. Uh, thank you, I can, uh, I can be brief. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja, minä voin puhua lyhyesti. Minä ähm, myöskin, minulla oli erityisiä odotuksia välillä kun keskustelut sujuvat liian hyvin selkeästi, tekojen ja sanojen välinen ero neuvostossa on huomattava. Mutta loppujen lopuksi, uskoakseni me olemme saaneet hyvän tuloksen aikaan. Me nyt voimme tullakin avata ja vapauttaa markkinoita sosiaalisiin standardeihin liittyen. Minä olen hiukan eri mieltä kuin hyvä ystäväni edustaja Liberatski, ja sanoisin, että tämä periaatteessa oli ainut asia, jonka me saatoimme sopia ei vain parlamentin ja neuvoston välillä, vaan parlamentin sisällä itsessään. Meidän täytyy muistuttaa, että meillä on aina yrityksiä, jotka saavat sopimuksia ja niitä, jotka menettävät sopimuksia. Tässä on aina kaksi sosiaalista vaikutusta, jotka vaikuttavat uusiin tulijoihin. Ja tässä meidän täytyy viitata kansallisiin standardeihin. Me onnistumme sammuttamaan sen, että ainakaan eh, niistä ei tingitä, eli meillä on standarditaso, jonka täytyy säilyä. Uskoakseni tietyn pienin vaikeuksin voimme tukea tätä tulosta, vaikka meillä oli hyvin korkeat odotukset itsellämme. Kiitos. Jos ei, Mari-Kristin Arno Oui, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua samaan aikaan kolmesta ehdotuksesta puhunko nyt vai vasta sitten, kun kolmas teksti on esitelty, niin että aikaa kuluisi vähemmän? Ja sitten lopuksi. À la fin. À la fin. Niin, lopuksi siis. Tän kom du, Mr. Sassoli. Tän edustaja Sassoli. Se presidente. Sono lieto anch'io. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen tyytyväinen siihen, että vihdoin tämä lopputeksti saadaan esiteltyä toiseen käsittelyyn ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Minullekin tämä oli suuri ilo tehdä töitä Vin van de Kampin kanssa ja muidenkin kollegoiden kanssa, jotka ovat olleet niin sitoutuneita tähän rautatiepakettiin. Edustaja Kyllönen, ystävämme Liberatski. Tämä on ollut todellista iloa Meillä on ollut hyvin kokeneita ihmisiä valiokunnassa, jotka ovat auttaneet meitä kaikkien vaiheiden läpi, joiden kautta olemme päässeet nyt tri- trilogiin. Kaikki tietävät, että trilogi oli hyvin pitkällinen prosessi, melkoisen monimutkainen, ja haluaisin myöskin tässä yhteydessä kiittää Hollannin puheenjohtajaa. Hollantin puheenjohtaja Maname, sen avulla pääsemme erittäin hyvään tulokseen mielestämme. Rautatiesektori Euroopassa – voi nyt edetä askeleen eteenpäin ja me voimme kattaa olemassa olevan kuilun sen ja ilmailusektorin välillä. Tämä ei ole helppoa, kuten tiedätte. Meidän täytyy ottaa huomioon monia poikkeuksia, moninaisia poikkeuksia, joita eh, eri jäsenmaiden hallitukset toivat esiin. Ja mielestäni on elintärkeää tunnustaa tämä, sillä rautatiesektori on erityisluontoinen koko kentältään. Nyt tämän neljännen paketin ansiosta me saamme lisää kilpailua Eurooppaan. En mä tarkoittaa sitä, että kaikilla yrityksillämme tulee olemaan mahdollisuus kehittyä. Ja uskoisin, että epäilyksettä me saamme parempaa palvelua aikaan, saamme laskettua matkustajien maksamia hintoja ja lisättyä saatavilla olevia mahdollisuuksia, kun matkoja varataan. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että parlamentin rooli oli aivan perustavan luontoinen siinä, että saavutimme sopimuksen neuvoston kanssa. Sehän pyrki sekä riippumattomuuden ähm, että itsenäisyyden varmistamaan infrastruktuurihankkeissa rautateille ja parlamentin nämä tavoitteet onnistui mielestäni takaamaan. Ensinnäkin turvamenettelyt niin, että voimme riippumattomuuden, puolueettomuuden ähm, taata infrastruktuurin osalta sitten ähm, kaksinkertaiset mandaatit, ähm, liikenteen hallinta ja erilaisten infrastruktuurien hallinta. Meidän täytyy varmistaa myöskin se, että jäsenmaat luovat kansalliset puitteet, että voidaan välttää erilaiset eturistiriidat. Näin äh, säätelytoimijoiden täytyy ottaa huomioon henkilökohtaiset, taloudelliset ja ammatilliset intressit, joita äh, saattaa olla, jotka saattavat riippumattomuuteen vaikuttaa näiden rataverkon hallitsijoiden osalta. Tämän lisäksi erityisiä standardeja on määritelty luotijunayhteyksiin ja niitä koskevan infrastruktuurin, jotta tällaisia korkean nopeuden matkustajayhteyksiä voidaan ähm, kehittää ja tukea niiden kilpailukykyä. Tämähän tulee hyödyttämään matkustajia. Ja sitten neljännekseen äh, sosiaalisiin kysymyksiin tämä oli erittäin ähm, painava, erittäin tärkeä kysymys ja minulle itselleni myöskin tärkeä. Ne rautatiealan toimijat, jotka hakevat lisenssiä niiden eh, toimijat eivät ole saaneet saada merkittäviä sanktioita. Meidän täytyy myöskin tarkista, tarkastella tätä alaa. Tämän lisäksi koordinaatiotoimia on luotu rataverkon hallinnasta vastaaville liikennepalveluja tarjoaville ja Ähm, ETMSn roolia on kasvatettu. Me mukaan myöskin mekanismeja, jotta voisimme taata sen, että ähm, toimintaa arvioidaan oikein. Tämän lisäksi myöskin säätelyelinten roolia on kasvatettu. Kahdeksas viimeinen osa yhteisen tiedon jakojärjestelmän luominen, markkinat sille ja lipunkirjoitus ovat asioita, jos, jotka ovat erittäin tärkeitä multimodaalisessa ja rajat ylittävässä rautatieliikenteessä. Toivottavasti kaikki kollegat ovat samaa mieltä tässä siinä, että me olemme onnistuneet saamaan yhdessä tulosta aikaan. Lähestymistapa on parlamentin hyväksymä. Ja se uskokseni tarkoittaa sitä, että eräät sellaiset asiat, jotka olisivat olleet haitallisia yrityksillemme, eivät enää ole mukana. Toivon, että yhdessä me voimme tehdä töitä nyt, että voisimme varmistaa sen, että rautatiesektorissa tulee todellisesti eurooppalainen. Ja tätähän varmaankin meidän valiokuntamme on odottanut paljon. Kiitoksia. Kiitos nyt Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, normalization of accounts osiossa komissio ehdotti kumottavaksi rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaiseksi annetun asetuksen – jonka nojalla jäsenvaltiot ovat saaneet korvata rautatieyritykselle sellaisten velvoitteiden aiheuttamat maksut, joita muiden liikennemuotojen yrityksillä ei ole. Ja tämän asetuksen kumoamisessa päädyttiin noudattamaan komission ehdotusta lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat liitteessä neljä olevaa luokkaa neljä koskevan kirjanpidon säännön mukaistamista tämän luokan neljä osalta näitä säännöksiä sovelletaan edelleen 31. päivää joulukuuta 2017 saakka, ja tämä antaa jäsenvaltioille vielä aikaa mukauttaa lainsäädäntöä, joka koskee tiettyjen tasoristeyskustannusten korvaamista. Kaikilta osin tässä kohtaa suosittelen, että raportti hyväksyttäisiin ilman tarkistuksia – ja haluan lämpimästi kiittää muita raportöörejä sekä varjoraportööreina toimivia, toimineita kollegoja, valiokunnan sihteeristöä sekä komissio ja neuvoston neuvotteluosapuolia erittäin rakentavasta ja toimivasta yhteistyöstä. Kiitos. Also jetzt haben sich noch einige gemeldet. On muutama puheenvuoropyyntö, mutta koska on nyt aikapainetta ja koska tilintarkastustuomioistuin on tulossa ja se pitää olla tarpeeksi aikaa, sen piti olla täällä itse asiassa puoli tuntia sitten, sen takia voimme antaa vain minuutin kuuluisellekin puhujalle. Olkaa hyvä. Monsieur Lien. Ça suffira. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues. Euh, se varmasti riittää. Kiitos oikein paljon. Huolimatta kaikkeesta siitä työstä, mitä tässä on tehty. En ole oikein tyytyväinen herra Sassolin ehdotukseen. Tämä luonnos ja sen sivu seitsemän, jos katsoo yksityiskohtia, mutta tämä on kuitenkin todella vaarallista. Meillä on liite parlamentin eh, lausunto, jossa sanotaan, että pitäisi trilogin eh, lopputulosta tulkita uudelleen. Tämä on kolminkertainen virhe, sillä se on ensinnäkin juridinen virhe. Anteeksi, te viittaatte tässä lai, sellaisiin äh, lausuntoihin, jotka eivät ole laillisesti sitovia, jotka ovat liitteessä mukana. Haluaisin nyt selittää, että tämä artikla 11 ei ole sitova, mutta se vaikuttaa hyvin paljon artikla 11a joka artiklasta 11 sai inspiraatiota, itse asiassa voitaisiin lukea päinvastoin. Tämä tarkoittaa itse asiassa sitä, että ähm, meillä on kantaa, jotka ovat aivan päinvastaisia kuin parlamentin kannat. Nämä äh, lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta ne voisivat olla äh, tuomioistuimessa äh, raskaita. Me kaikki tiedämme, että että täällä liikennevaliokunnassa me äänestimme viime kesänä sopimuksesta, ja vaikka etsisin kuinka paljon, niin yhtään viittausta en tähän löydä, ja haluaisin siis selityksen tähän asiaan, koska kukaan meistä ei ole tätä kysymystä käsitellyt. Ja sitten kolmannekseen tässä oli myöskin moraalinen ongelma, sillä trilogissa ei ole sellainen tilanne, että voidaan tulkita asioita miten halutaan. Kuvitellaanpa vaikka, että komissio tekisi aivan samoin. Mehän huutaisimme heti että kyseessä on petos. Tämä on aivan toimielinten vastaisen sopimuks, välisen sopimuksen vastainen. Ja siksi en tätä tekstiä voi tukea. Kiitos sitten Lucy Anderson. Niin, halusin puhua samasta asiasta, jonka myös oli halusi selventää. Kiitos. Nyt Isaskun Bilbao. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Yksi kysymys vain herra Van de Kampille. Tämä mietintö on nyt lähinnä tämä ensimmäinen asia, eli markkinoiden avaaminen, sillä nämä muut asiat liittyvät siihen, mitä tässä ensimmäisessä kohdassa saadaan aikaiseksi, koska mm, meillä on paljon kokemusta pitkästä viidennen paketin käsittelystä ja jos ajatellaan eh, interoperabiliteettia ja neuvoston lähestymistapaa, niin haluaisin kysyä, että kun puhutaan markkinoiden avaamista ja näistä poikkeuksista, jotka on huomioitu, niin kuka niitä arvioi, kuka niitä valvoo, näitä poikkeuksia, ja jos tämä markkinoiden avaaminen ei näiden poikkeuksien avulla ei johda siihen, että tilanne jää ihan samaan kuin mikä se on nyt. Tämä on minusta kiinnostava asia. Kiitos. Madeli. Kiitos sitten Kari Madeli. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, minä olen tutustunut suosituksiin, jotka kollegamme edustaja Sasoli on tehnyt. Ne ovat erittäin selkeitä, tämä on totta, mutta mietintö suosittelee, että me emme avaisi uudelleen keskustelua ja että me tukisimme tekstiä, joka on trilogineuvotteluiden tulos, mutta minun tekstini, anteeksi siis minun ryhmäni teksti, joka ensimmäisessä käsittelyssä oli tämä teksti vastainen, jos me nyt emme mitään muuta tässä tekstissä, niin meillä ei ole mitään syytä muuttaa omaa kantaamme. Tämä on näin yksinkertaista. Mielestäni on melkoisen hämmästyttävää, edustaja Sassoli, että te ehdotatte kuitenkin muutosta, erityisesti liittyen aloitteen muodossa, joka koskee avointa pääsyä ähm, nopeisiin rautatieyhteyksiin. Minua hämmästyttää se, mikä tällaisen liitteen rooli on. Ja sitten sisältöön liittyen, tämähän nyt ei ole aivan pelkkä tulkintakysymys äh, neuvotteluiden lopputuloksena. Ennen kaikkea meillä on nyt äh, kysymyksiä tämän liitteen roolista ja sen paikasta, ja me haluamme tietää, että jos keskustelu pitää avata, että me nyt tähän yhteen kappaleeseen vain keskittyisi, tämä tekisi mahdolliseksi palata myöskin rautatialan julkisen palvelun suojelua. Sehän on nyt tällainen kiistakysymys, kuten tiedämme. Siinä on Kiitos, että Mari-Kristina Arnotyy. Oui. Rapport, monsieur le président, c'est ça? Kiitos puheenjohtaja. Niin nyt mistä raportista puhutaankaan? Écoutez, je vais essayer de, d'être un petit peu plus... Yritän puhumaan nopeammin, erittäin hyvin, että minuakin kiinnostavat julkiset palvelut erityisesti erityisesti raideliikenteessä ja erityisesti tähän neljännen rautatiepaketti liittyen minä pidin tätä jakoa näihin kolmeen raporttiin melko mielenkiintoisena, sillä Tämä oli tämän alakarttemenu, jossa oli kaikille kaikkia. Haluttiin tyydyttää vasemmistoa toisaalta ja bisnesoikeisto ja sitten raportti, joka tyydytti ideologisen äärivasemmiston. Mutta se, mikä minä järkytti, oli, että kaikki vetävät puolesti vastustavansa tätä kiittäen komissiota, jonka direktiivit tässä eivät saisi olla nimeltään poliittinen, kaupallinen tai tekninen puoli, vaan kaikki pitäisi on nimeltään, jos luetaan hyvin, eikä ainoastaan rivien välistä tämä purkapaketti, sillä tässä on juuri kyse, että tätä purkamista vielä yhä pidemmälle, jos ajatellaan ra- raidealaa. Ja sitten on muutakin. Tehdään ikään kuin osallistuttaisiin taisteluun ilmastonmuutosta vastaan edistämällä kansainvälistä liikennettä, mutta tästä ei ole kyse, kun halutaan todellakin tehdä ympäristöystävä toimintaa, mitä niin yritetään tehdä töitä lähellä kotoaan, siirtyä mahdollisimman lähelle vain. Se todellakin rajoittaisi kasvihuonekaasupäästöjä liikenteessä. No niin, eli on korostettu, että kilpailu on sallinut tilanteen ystymisen raidealalla, mutta se mitä mitä toteaa Ranskassa, sillä siellä minut valittiin. Päinvastoin tarkoittaa tämä lukujen laskua 25 vuodessa. Jos ajatellaan raidetavaraliikennettä, minä olen tähän en ole tähän tyytyväinen ja yritän vielä kondensoida sitä, mitä sanoin, mutta no, äänestän näitä kolmea vastaan. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle Matthew Balbinille. Pyydän puhumaan lyhyesti, sillä meillä on vähän kiire fully understand that, Mr. Ymmärrän aivan täysin tämän hyvä puheenjohtaja ja puhun erittäin lyhyesti. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia työtä, jota on tehty tässä hyvin tärkeässä neljännen rautatiepaketin kysymyksessä. Kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mukana. Minä itse vasta saavuin mukaan. Me arvostamme tätä erittäin paljon. Meitä pyydettiin kommentoimaan yhtä asiaa, selventämään hiukan lausuntoa, jonka komissio on tehnyt neuvostolle. Ymmärrän erittäin hyvin huolet, joita on ilmaistu ja haluaisin korostaa, että tämä on osa tärkeää poliittista kompromissia neuvostossa. Se tehtiin jäsenmaiden pyynnöstä, jotta voitaisiin selvittää siis se, kuinka me komissiona tämän äm, tulkitsemme. Tämä on tyypillinen lausunto, ei mitään enempää tai vähempää. Lausunto toteaa, että me ymmärrämme jäsenmaiden mahdollisesti haluavan päättää niistä periaatteista, joiden mukaisesti nopeita junayhteyksiä käytetään, mutta sanoo, että kaikki rajoitukset näihin äh, tulee tapauskohtaisesti äh, tutkia. Toivottavasti tämä nyt selvensi tilannetta. Kiitos myös tästä lyhyestä puheenvuorosta. Nyt annan puheenvuoron vielä oli Wim van de Kamp ja esittelijät. Olkaa hyvä. Eikö? Ei. Sassoli. No, innanzitutto mm, per sottolineare che... Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että emme halua lähteä avaamaan mitään keskustelua. Neuvoston kanta hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä ja hyvä edustaja Delli, voin näin rauhoittaa teitä. Ja sitten liittyen siihen, mitä Myselier ja Anderson sanoivat tästä julkilausumasta sen lisäksi, mitä komissio nyt äsken sanoi, haluaisin lisätä, että kaikki ne, jotka ovat trilogia seuranneet, tietävät, että neuvosto trilogin päätteeksi esitti julkilausuman, jossa oli tulkinta artiklasta 11 neuvoston pyynnöstä ja artikla 11 on lex specialis Ja siksi on mahdollista ja tarpeellista selventää asiaa ja on aivan normaalia, että parlamentti Strasbourgin äänestyksen jälkeen antaa oman julkilausumansa, joka tekee selväksi sen, miten tätä artiklaa tulkitaan. Haluaisin tehdä selväksi, että nämä julkilausumat eivät ole sitovia juridisesti mutta kahdeksan trilogikuukauden jälkeen emme voi hyväksyä komission julkilausumaa, jota neuvosto on pyytänyt vastaamatta parlamentin kannalla. Minä itse olen parlamentissa enkä neuvostossa, jos sitten laitan toisen hatun päähän, niin pidän huolta jostain muista eduista, mutta me, hyvä puheenjohtaja, olemme tässä toimineet parlamentin pyynnön pohjalta. Ja olemme myös parlamentin auktoriteettia ajaneet. Kiitos. Kiitos. Meillä on nyt kovasti kiirettä, mutta hyvin lyhyesti. Minä arvostan kuitenkin näitä asioita, mutta menettelyllisesti tätä lausuntoa ei esitetty 14. Äh, heinäkuuta valiokunnalle, kun tämä valiokunta äänesti asiasta, vai tehtiinkö näin? Minä en tiedä. Ennen kuin mennään nyt pidemmälle keskusteluun, haluan vielä sanoa, että meillä on tämä määräaika. Menettely on selvä. Tarkistukset pitää jättää 15. marraskuuta 2016 kello 12. Mutta haluaisin viitata siihen, että trilogien lopputulos Tran-valiokunnasta 12. heinäkuuta on jo vahvistettu. 12. heinäkuuta tämä vahvistettiin neuvosto. Sillä välin tämä kompromissiin on myös vahvistanut. Senpä vuoksi tämä määräaika on periaatteessa vain muodollisuus, mutta tämä muodollisuus, sitä pitää pitää kiinni. Tarkistuksia voi jättää toisen käsittelyn totta kai, mutta kompromissi se muuta raukeaisi, jos yksi ainoa tarkistus hyväksyttäisiin. Tämä pitää olla kaikille selvää. Senpä vuoksi on selvää, että menettely on nyt tämä. Kyseessä on muodollisuus, jos tarkistus jätetään, jokainen saa tehdä, niin jos se hyväksytään, niin sitten koko kompromissi raukeaa. Senpä vuoksi halusin päättää tämän päivän keskustelun. Siinä ovat nämä tiedot, joita tarvitsette. Tarkastusjättämisen määräaika on 15. marraskuuta kello 12 tänä vuonna. Onko selvä? Muuta kiitos myös vielä esittelijöille tehdystä työstä, joka tekevät parlamentin nimissä. Anteeksi puheenjohtaja, anteeksi puheenjohtaja, mutta minä esitin kysymyksen, johon kukaan ei ole vastannut. Yhden ainoan kysymyksen esitin. Se oli oikein selvä kysymys, eikä kukaan vastannut, ehkä kukaan ei halua vastata, vai saanko vastauksen ehkä kirjasti, koska kyllä tällaisiin kysymyksiin on löydettävä vastaus. Ne ovat tärkeitä. Kyllä kirjallinen vastaus sopii, mutta jotain haluaisin kuulla. kirjallisesti tai myös kahdenkeskisesti, mutta he eivät halunneet enää vastata. Ja se, mitä he sanovat, ei ole minun asiani. No niin, tulemme nyt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 Please leave the room. Pyydän poistumaan salista tai istumaan alas, mutta joka tapauksessa olkaa hiljaa. Nyt tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 8 2016 rautateiden tavaraliikenteestä. Ladislav Palko on tilintarkastustuomioistuimen esittelijänä tässä. Lämpimät kiitokset, että suostuitte tulemaan, että tulitte paikalle ja että olitte maltillisia. Me olimme myöhässä äänestyksen takia, joten kiitos vielä. Olkaa hyvä. Vielen Dank. Good morning, Mr. Paljon kiitoksia, eh, hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta naista herrat. Huomaan, että minun esitykseni aihe eh, sopii hyvin teidän erittäin mielenkiintoisen keskusteluunne eh, tänään. Minä olen onnellinen, että voin teille esitellä nyt erityiskertomuksen Euroopan unionin tilastarkastustuomioistuimesta. Se koskee ähm, rautatie, rahti, kuljetusta Euroopan unionista ei vieläkään oikealla raiteella. Eräät teistä kuulitte jo KONT-valiokunnassa 13. heinäkuuta antamani selvityksen ja arvostin edustaja Marineskun hienoa yhteistyötä valtavasti ja myöskin hyvin tärkeitä kommentteja ja huomioita eh, edustaja Ajala Senderiltä ja edustaja Libratskilta. Minun tämän päiväinen puheenvuoroni liittyy tilintarkastustuomioistuimen eh, työhön ja parlamentin temaattisten valiokuntien toimintaan ja niiden rooliin. Tässä arvioinnassa me arvioimme, onko Euroopan unioni ollut tehokas tukeessaan rautatien rahtikuljetusta. Erityisesti me arvioimme näitä toimia Euroopan unionissa vuoden 2012 2000 jälkeen. Me arvioimme strategista ja säätelypuitteistoa jonka komissio on määritellyt, ja jäsenmaiden toiminta ja arvioimme sitä, onko Euroopan unionin rahastoita kohdistettu oikein rautarahtisektorin tukemiseen. Meillä on myöskin käynnissä oleva tarkastus liittyen eurooppalaiseen rautatieliikenteen hallintointijärjestelmään RTMS, joka julkaistaan ensi vuoden kesänä ja esittelen nyt jo erityiskertomuksesta osasia. Nyt kuitenkin menisin erityiskertomukseen numero 8 2016 ja aloittaisin toteamaan muutamia seikkoja. Hiilidioksidi päästöt rautateiltä ovat 3,5 kertaa suu, matalammat tonnikilometriä kohti kuin rautatieliikenteessä. Rautatieliikenteen tukeminen on ollut Euroopan unionin ytimessä 25 vuotta. Vuosina 2007-2013 Euroopan unioni kohdensi noin 28 miljardia euroa rautatiehankkeiden rahoitukseen. 75 prosenttia Euroopasta man, manneralueesta ähm, kulkevasta rahdesta kulkee maanteillä. Euroopan unionissa rautierahdin osio laski 19,7 prosentista vuotena 2000 17,8 prosenttia vuonna 2013 samana jaksona Sveitsissä rautatierahti nousi 40 prosentista vuonna 2048 prosenttia vuonna 2013. Kuten tiedätte, rautatierahti on ympäristöystävällinen ja se voi auttaa ruuhkien purkamisessa ja vähentää myöskin maanteille sattuvia kuolemantapauksia. Vuonna 2011 valkeassa kirjassa komissio määritteli 30 prosentin rautatierahti tavoitteen yli 300 kilometrin kuljetusjaksoille – myöskin mukaan lukien sisäänvesi ja muut vastaavat äh, kuljetukset äh, vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoden 2050 mennessä. Mitä sitten me havaitsemme? Havaitsemme, että Euroopan unionissa rautatierahdin osio ei ole tyydyttävä ja tieliikennerahdin osio on kasvanut vuoden 2000 jälkeen. Huolimatta siitä, että Euroopan unionissa on poliittinen tavoite siirtää rahtia teiltä rautateille ja Euroopan unioni on rahoittanut ähm, infrastruktuuria. rautatien rahdin kasvu on ollut ähm, epätyydyttävää sekä rahdin volyymin että sen modallisen osuuden osalta. Ähm, rautatierahdin osuus on ollut äh, noin 400 miljardia tonni kilometriä vuosien 2012 välillä. Mutta tällä ajanjaksolla kuitenkin maantierahdin osuus kasvoi 1582 693 miljardiin tonnin kilometriin. Tämä osoittaa selkeästi, että Euroopan unionissa suositaan yhä maantierahtia rautatierahdin sijaan huolimatta siitä, että tämä yleinen kielteinen kehityskulku ähm, ei ole koskenut tiettyjä maita, kuten Itävalta, Saksa, Ruotsi ja Suomi, jotka ovat kasvattaneet äh, rahdin määrää rautateillään. Tästä huolimatta komissio on äh, viimeisen 15 vuoden aikana pyrkinyt parantamaan äh, niitä olosuhteita, jotka liittyvät rahdin siirtämiseen rautateille. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue on kuitenkin hyvin kaukana vielä edessämme. Euroopan unionin rautatieverkosto on yhä suuresti osa erillisiä rautatieverkostoja, jotka eivät toimi yhteen. Niillä toimii monia infrastruktuuritoimijoita, erilaisia kansallisia säädöstöjä ja erilaisia sääntöjä liittyen hallintaan, hinnoitteluun ja niin edespäin. Tämän lisäksi rautatieyhteydet eivät sovellu nimenomaisesti rautatien rahdin kuljetukseen. Tämä johtuu siitä, että Euroopan unionin rautatieverkosto on suunniteltu sekä muotoisen sekä matkustaja- että rahtiliikenteen käyttöön. Ja meidän tulee tehdä järjestelmän muutoksia tämän Tätä vastoin tieliikenne on helppo. Se on kaikkien saatavilla, eikä se synnytä kilometrikohtaisia maksuja, kuten rautateillä. Tämän lisäksi Euroopan unionissa maksut rahtiliikenteelle rauteilla ovat korkeammat kuin kaupunkien sisäisessä tai lähiöliikenteessä. Meillä on yhä vielä teknisiä esteitä, kuten esimerkiksi pitkällisiä menettelyjä, kun laitteistoja hyväksytään tai turvallisuussertifikaatteja myönnetään, myöskin kielivaatimukset junan kuljettajille tai yhteensopimattomuusongelmat, signaalijärjestelmä, yhteensopimattomuusongelmat ja muut rajoitukset ovat yhä jäsenmaiden välillä todellisuutta. Haluaisin korostaa muutamia seikkoja nyt ERTMS-järjestelmään liittyen, jotka tulivat erityiskertomuksessa esiin. Euroopan unionin rahoitukseen liittyen äh, me tarkastelimme viittä jäsenmaata, jotka ovat antaneet äh, rahoitusta ähm, rautateille kaudella 2007-2013 erityisesti liittyen kohesiorahastoon ja ERDF. -ään. Tämän lisäksi Euroopan unionin rahoitusta käytettiin mutta ei vain rahtiliikenteen tukemista. Lopultakin Euroopan unionin rahoituksen kestävyys ja tehokkuus oli tarkastelussa ja me huomaisimme, että rahtiliikenne teen käyttämät rautieosuudet kärsivät enemmän suluista ja nopeusrajoituksista, ja tämä vaikuttaa rahtiliikenteen sen enemmän kuin yleiseen liikenteeseen ovat naiset herrat. Kaiken kaikkiaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki sellaisen tuloksen, että Euroopan unionin ei ole onnistunut tehokkaasti tukemaan rahtiliikenteen siirtymistä rautateille. Se on epäonnistunut viimeisen 15 vuoden aikana tässä kilpailukyvyn tukemisessa. Euroopan unionin toiminta on ollut jatkuvasti epätyydyttävää modaalisessa siirtymässä ja äh, rahdin volyymin kehityksessä. Meidän ähm, kertomuksessamme esiin tuotuja ongelmia ei ole ratkottu. Ja lisärahoitus itsessään, jota voisimme suunnata rautatieliikenteeseen, ei tule yksin ratkaisemaan näitä havaittuja ongelmia. näiden johtopäätösten perusteella tilintarkastustuomioistuin tekee seuraavia suosituksia Euroopan unionin rahoituksen käyttöön. Ensimmäinen suositus komission jäsenmaiden pitäisi varmistaa se, että kansalliset säätelyviranomaiset ähm, tuntevat ja voivat käyttää ähm, valtaa riippumattomasti erityisesti niin, että voisivat välttää kilpailua rajoittavia toimia. Toinen suositus komission jäsenmaiden pitäisi Ähm, sopeuttaa liikenteen hallintasäännöstöt äh, rautatien liikenteen erityislaatuisuuteen, esimerkiksi aikataulujen äh, ja tarjonnan ja kysynnän osalta. Komission pitäisi myöskin aloittaa äh, sääntöjen ja menettelyjen harmonisointi koskien kaikkia Euroopan rautatieliikenteen yhteyksiä. Kolmas suositus komissio jäsenmaiden kanssa ähm, saisi yksinkertaistaa ja harmonisoida menettelyjä, jotka liittyvät eh, laitteistojen hyväksyntään ja eh, turvallisuussertifikaatteihin rautatieliikenteessä. Tässä nopea neljännen rautatiepaketin hyväksyminen on erittäin tärkeää ja olen tyytyväinen siihen, että tämä on nyt muuttumassa todellisuudeksi teknisen pilarin myötä. Luotan, että markkinapilari, jossa teidän valiokuntanne on ollut mukana keskusteluissa ja äänestyksissä heinäkuussa – ja tänäänkin, kuten juuri huomasin, nopeasti muuttuu todellisuudeksi. Tämän kolmannen suosituksen mukaisesti komission jäsenen pitäisi myöskin arvioida yksinkertaisuus yksinkertaistamismahdollisuuksia liittyen junan kuljettajien kielipätevyysvaatimuksiin neljässä. Suosituskomission pitäisi seurata jatkuvasti neljän, vuonna 2011 valkean kirjan tavoitteiden saavuttamista. Yhdessä jäsenmaiden kanssa sen pitäisi arvioida äm, rautatieliikenteen toimijoiden äh, kanssa mahdollisuuksia tarjota korkeatasoista palvelua. Niin viides suosituskomission jäsenmaiden pitäisi taata äh, tasapuoliset äh, toimintaolosuhteet eri rautatie toimijoille, että voisimme tukea rautie-rahti liikennettä siellä, missä se on tarpeen. Suositus 6 komission jäsenmaiden pitäisi tarjota saatavilla olevaa Euroopan unionin rahoitusta eh, infrastruktuuriin Euroopan unionin politiikan mukaisesti tukien kestävää, kilpailukykyistä ja tehokasta rautie-rahti eh, kuljetusjärjestelmää keskittyen erityisesti eh, liikenne solmukohtiin ja rajat ylittäviin alueisiin. Komission pitäisi tarkastella sitä, kuinka paljon rahoitusta on investoitu nimenomaisesti rautiehankkeisiin tai sellaisiin hankkeisiin, joissa rautiekomponentti mukana. Suositus seitsemän jäsenmaiden ja komission pitäisi parantaa koordinaatiota investointien suhteen, jotta ne voisivat maksimoida tämän investoinnin tehokkuuden, jotta ja niiden tulisi arvioida kaikkien projektien mahdollisuutta parantaa rautatien rahdin toimivuutta ja niiden pitäisi erityisesti vaatia selkeitä tavoitteita rautatie-rahdin osalta. Kahdeksas suositus pitäisi taata rautatieverkoston oikeanlainen riittävä huolto, erityisesti rautatierahti yhteyksien osalta. Hyvät naiset ja herrat, paljon kiitoksia, että kuuntelitte minua tänään. Odotan mielenkiinnolla kommenttejanne ja kysymyksiänne. Äh, ryhmäni kanssa pyrimme niihin vastaamaan. Kiitos ja kiitos myös äh, maltistanne, esityksistänne ja analyysistä. Lämpimät kiitokset. Täällä on muutama asiasta kiinnostunut edustajilla varmastikin kommentteja ja kysymyksiä. Ensimmäinen Wim van de Kamp. Dank u zeer. Ook, uh, mijn... Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon ja haluaisin kiittää herra Valkoa ja hänen tiimiään tilintarkastustuomioistuimesta. Valitettavasti on sanottava, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus vahvistaa sen mitä me täällä havaitsemme ihan päivittäin. Politiikassa aina puhutaan näistä modaalisiirtymistä, mutta itse eh, asiassa maantiesektori kuitenkin on aina voitolla. Emmekä kykene laittamaan maantie tai tiesektoria siihen paikkaan, mikä sille kuuluisi. Ehkä herra Valko voisi meille jotain sanoa käyttäjien oikeuksista ja suorista käyttömaksuista, jotka jatkuvasti erilaisista rahoitussyistä nousevat. Tämä ei tietysti lisää rahtimahdollisuuksia. Ja toinen kysymys katsoitteko myös digitalisaatiota? Liikennealalla tehdään hyvin paljon tämän asian eteen. Eikö tämä paranna rahtiliikennettä? Ja toinen kysymys on COP21. Meidän on tehtävä yhä enemmän asioita sen takia saadaksemme liikenteestä kestävämpää. Mietittekö tätä? Mietittekö, minkälaisia mahdollisia seurauksia COP21 voi olla? Ja sitten nämä rajaseuraukset, mietittekö niitä näillä TNT-käytävillä yllättävästi yhä vielä? panostetaan paljon teihin, ei niinkään rautateihin. Tästä pitää puhua Euroopan komission kanssa, jotta voidaan varmistaa, että teiden ja rautateiden välinen tasapaino saadaan kunnolla aikaiseksi. Ja toinen ongelma on melu. Rautatie kuljetusten yksi ongelma on melu. Onko se yksi niistä vaikeuksista, mitä tässä on tämän modaalisiirtymän takia? Haluaisin kiittää puheenjohtaja vielä näistä suosituksista, mutta ainakin aikataulu on aika vaikeasti nyt toteutettavissa. Tuskinpa saadaan rahtia käsiteltyä ennen matkustajia. Tämä on sellainen vaikeus, joka on huomioitava. Ja minä olen itse junamatkustaja. Haluan, että matkustajat kohdellaan heitä käsitellään ennen kontteja. Kiitos Isaskun Bilbao. Presidente, muchas gracias también. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Balko tästä esityksestä, tehdystä työstä teille ja koko teidän tiimillenne. Tämä on todellinen déjà vu-tapaus. Eli tilintarkastustuomioistuimen kertomus kerta toisensa jälkeen antaa meille samat tiedot, mutta mietinnöt, jotka koskevat neljättä rautatiepakettia ja sitten tämä tekninen mietintö. Minä olin yhdessä ja te toisessa esittelijänä liittyen interoperabiliteettiin, niin sieltä löytyy jo osa siitä, mitä te tänään sanoitte. Eli poliittista tahtoa puuttuu jäsenvaltioista, sillä 2013 me tarkistimme prioriteettihankkeita Euroopan tasolla ja tuolloin löydettiin nämä pullonkaulat ja teiden ruuhkautuminen. Ja voin vakuuttaa, että nyt kolme vuotta myöhemmin monessa jäsenvaltiossa yhtään mikään ei ole muuttunut. Siellä on yhä suljettuna rajat ja ruuhkia. Eikä tämä johdu rahoituksen puutteesta, vaan siksi, että kussakin valtiossa asetetaan eri asiat etusijalle. Ehkä nyt on vaikea vastata, mutta minä haluaisin tässä vaiheessa kysyä, että mitä ihmettä me voimme tehdä. Tässä on ihan tarpeeksi saatu papereita ja kertomuksia ja tietoja. Kaikki tiedämme, mistä on kyse. Mitä nyt oikein voimme tehdä? Ja tässä meiltä menee vain kilpailukykyä, innovaatiota ei saada tarpeeksi rekat saastuttavat teillä. Ja me sitten vain jatkuvasti hyväksymme näitä mietintöjä, joissa halutaan vähentää päästöjä. Ja sitten pyydämme, että teollisuus eh, tekisi jotain, koska ne pystyisivät jotain tekemään. Ja koko ajan me asetamme heille uusia, pako, niille uusia pakotteita päästöihin liittyen, mutta teiltä tulee jatkuvasti lisää hiilidioksidipäästöjä. Tämä on kyllä todellinen ristiriita, ei tämä ehkä teille kuulu, mutta antakaa minun nyt kerrankin purkaa tunteita, niin mitä ihmettä tässä voidaan tehdä. Ja sitten te mainitsitte tässä usean maan, jotka ovat todella pyrkineet panostamaan Eh, rautatiekuljetuksiin ja siellä luvut ovat parantuneet. Ja minä haluaisin kysyä teiltä näistä mainitsemistanne maista, onko siellä sisäinen kuljetus parantunut vai onko siellä ponnisteltu myös rajat ylittävien kuljetusten osalta liittyen siis myös tavarakuljetuksiin? Eli ovatko nämä parannukset maiden sisäisiä vai toisten maisten välissä suhteissa tapahtuneita silloin, kun rajat ylittyvät. Tämä on hyvin tärkeä yksityiskohta, jos halutaan saada tietoa siitä, mitä tapahtuu. Eli parlamentti ja Euroopan toimielimet tässä pyrimme pääsemään eteenpäin samanaikaiseksi eurooppalaista yhteisöä, jossa eh, huomioidaan kunkin maan eh, tarpeet, mutta kuitenkin samanaikaisesti maat ja 28 valtion hallitukset pyrkivät etsimään sellaisia mekanismeja, joilla voidaan keskittää uudelleen omat markkinat. Ker- kokemus minulle on osoittanut, että tämä nyt on todellisuus, mitä ihmettä me tässä vielä voimme tehdä. Ehkä näiden antaminen suostusten lisäksi haluaisin kysyä, miten te suostusten jälkeen sitten tarkastelette tilannetta? Te laitte tämän asiakirjan, onko tarkoitus sen jälkeen vielä neuvotella jotenkin valtioiden kanssa? voisiko nyt miettiä jotain mekanismia, jotta voitaisiin saada valtiot reagoimaan, koska on nyt niin, että eurooppalainen politiikka ei ole hyödystä, mutta ei siksi, etteivät toimielimet tee työtään, vaan siksi, että maat eivät ole meidän rinnallamme. Mitä voimme tehdä? Ajatteko tehdä jotain ennen suositusten antamisen lisäksi? Kiitos. Kiitos. Haluaisin itsekin pyytää puheenvuorosta, voitte vastata. Poliittista tahtoa mielestäni on, mutta vain väärään suuntaan. Sen ja vuosina vuosikymmenten takia parlamentissa on itse asiassa yhtä mieltä, että on suuria vajeita. Ja raportissa niin tämä kritiikki on perusteltua, mitä tulee rajat ylittävään toimintaan, mitä tulee siihen, että siirrytään teiltä kohti raiteita ja tämä stagnaatio jatkuu. Mutta tälle on syytä, koska on kehykset Euroopassa, jotka tuovat sen, että poliittinen tahto, tie, tie, tie, joka päivä, jokainen sekunti vahvistuu vain. Ja ympäristöystävällinen rautatie joka tunti, joka päivä kärsii, kokee taakkaa. Meillä on epäreilut olosuhteet ja komissio ei tartu tähän, eivätkä jäsenvaltiot. Ja esimerkiksi olemme analysoineet tilannetta rahat äh, rakennerahastosta 60 prosenttisesti tieliikenteelle, 20 prosenttia raiteille. Parlamentissa meillä on enemmistö ollut sille, että ainakin 40 prosenttia menisi kohti rautateitä. Neuvosto vastaan, mutta komissio ja siinä kohtaa antaa aina rahaa eteenpäin teille. Esirahasto, 75 prosenttia tämmöinen tuota teille ja kolme raidehanketta oli mukana. Esirahastolla käytännössä katsoen siis kilpailua vahvistetaan, eli että raiteilla ei ole mitään mahdollisuuksia. Sitten on tie, tullit, mainitsitte Sveitsin, Sveitsi, siellä on korkeimmat tietullit, kolme kertaa korkeimmat kuin Saksassa, ja tällä, näillä tiemaksuilla rautatiehankkeita rahoitetaan. Sen takia Sveitsissä on 100 prosenttia ver- sähkötettyä verkkoa Saksassa, tämä luku on 6 prosenttia, vaikka 100 vuotta sitten päätettiin jo, että haluamme sähköistä rautatiet. Ja tässä mitään ei tapahdu, sillä rajat ylittävästi sanottiin selvä, voidaan sanoa, että rajalta seuraavaan keskuksiin komission pitäisi antaa tukea ö, paljon, kuten menee rakennusta, mutta sitä se ei tee. Mutta tämä on päätävässä valtioille, että katsotaanko sisäänpäin vai ulospäin, mutta eurooppalainen komi, Euroopan komissio, se pitäisi katsoa sitä eurooppalaisesti, pohtia eurooppalaista lisäarvoa, sitä pitäisi tukea ja tehdä siitä in, mielenkiintoista. Sanon, että no, Saksan liikenneministerikin silloin sanoi, että tämä ei kiinnosta minua, mutta yhteys Ranskaan ja Hollantiin ja Puolaan, josta voidaan rakentaa, mutta jos on eurooppalaista rahaa, niin sitten teen sen. Sitten olisi ainakin eurooppalaista lisäarvoa. Epäreilu kilpailu komission jäsenvaltiot ovat päättäneet, että jokainen veturi jokaisella kilometrillä joutuu maksamaan maksuja teillä. Tämä riippuu jäsenvaltiosta, onko siinä kattoa vai ei. Sen takia 100 prosenttia raideverkostosta on sellaista sanon tiemaksuja vai prosentti teistä on tällaisia. Tämä osoittaa jo, mitä poliittisesti voitaisiin tehdä. Voimme unohtaa nämä sunnuntai-puheet. Kysymys kuuluu, että jos tämän raportin, miten sitten otatte yhteyttä komissioon ja sanotte heille, että se reagoisi. No, mekin kysymme tätä, ja herra Reuters saa kohta puhua. Hän voi sitten sanoa tähän jotakin, mutta me olemme kaikki vastuussa, mutta me paineistamme, että kansallisia hankkeita tähän suuntaan pitää päästä, sillä ilmastotavoitteisiin ei päästä, jos 75 prosenttia tavaraliikenteestä jatkossakin tai enemmänkin pysyy teillä. Euroopassa 70 prosenttia tavaraliikestä on raiteilla ja Yhdysvalloissa tämä luku on 40 prosenttia, joten ne ovat meille esikuva tässä. Tämä tunnettu automaa on esimerkki EUlle. Ei sitä suurempaa häpeää voi keksiä. Ja nyt annan puheenvuoron Herald Reutersille komissiosta. Mehän tunnemme toisen, mutta katsotaan, miten voitte ottaa tilintarkastustuomioistuimen tätä seuraavassa raportissa. Tilanne on parempi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Balko, arvoisat jäsenet, kiitoksia mahdollisuudesta vastata komission puolesta. Me jaamme kaiken kaikkiaan tilintarkastustuomioistuimen arvion ähm, tavaraliikenteestä Euroopan rautateillä. Kehitys on epätyydyttävää yhä edelleenkin ja komissio ähm, on ottanut tämän erityiskertomuksen tulokset huomioon ja vastannut kysymyksiin. Suositukset, jotka saatiin tilintarkastustuomioistuimelta, ovat erittäin oikea-aikaisia ja ne tukevat nyt komission ponnistuksia elvyttää rautatieliikennettä. Meillä on luonnollisesti monia käynnissä olevia toimia. Kuten tiedätte, me teemme eh, kovasti töitä Euroopan rautatiekäytävä asetuksen parissa. Me arvioimme sitä, onko säätelypuitteistoa tarpeellista muuttaa ja myöskin Rotterdamin julituksella auennut menettely pyrkii siihen, että me saisimme nyt edistystä aikaan nyt jo, emmekä vasta kun mahdollisesti näitä rautatieyhteys käytävä sääntöjä muutetaan. Haluaisin tässä puheenvuorojen valossa mainita myöskin ne panostukset, joita täällä on tehty tässä talossakin tänä aamuna neljännen rautien paketin osalta. Tekninen ja poliittinen pilari, markkinapilarit ovat olemassa ja näiden pitäisi alkaa nyt tuottaa tulosta rautateillä. Toivottavasti kaikki nämä yhteiset ponnistukset tu- tulevat vaikuttamaan siihen, että tulevaisuuden rahti liikennesektori on vahvempi. Haluaisin tässä teille ja edustaja Van de Kampille äh, myöskin äh, vastata, kun sanoit, että Verkkojen Eurooppa investoi äh, niin paljon näihin toimiin. Sillä on vain hyvin ähm, pieni osuus ja vaikutus tieliikenneinvestoinneissa ja lentokenttäinvestoinneissa. Kaikki muu menee horintoistontallisiin ympäristöystävällisiin ETRMSn kaltaisiin investointihankkeisiin. Tässä uskoakseni voin myöskin todeta, että kohesion osalta rahoitus on 50-50 tieliikenteen ja rautatieliikenteen osalta, mutta ymmärrän, että te toivoisitte, että rautatieliikennettä painottaisiin enemmän. Mitä tulee rajat ylittävään liikenteeseen tässä talossa, me olemme keskustelleet yhteisrahoitusosuuksista, kun äm, verkkojen Eurooppa käsiteltiin, että te halusitte nostaa tätä prosenttiosuutta nyt 80 prosenttiin. Tämä riippuu tietenkin luonnollisesti jäsenmaidenkin halukkuudesta ja siitä, ymmärtävätkö he näiden rajatulittavien projektien merkityksellisyyden. Molemmilla osapuolilla on nyt selkeästi kuva siitä, että meidän pitäisi saada rautatiesektori uudelleen dynaamiseksi Euroopassa ja rautealan säätelyn myötä me uskomme tähän pääsemään. Ja nyt herra Balkoni hänen ryhmänsä suositukset ovat erittäin oikea-aikaisia tässä työssä. Kiitoksia. Nyt voitte reagoida kommentteihin ja kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Olette täysin oikeassa. Van ja Rova Bilbao puheenjohtaja Kramer. Ymmärrän teitä Euroopan parlamentin jäsenä sillä vastaatte työstä, mikä on hyvin tärkeää. Otitte esille kysymyksiä, jotka liittyivät näihin pääsymaksuihin, digitalisoitumiseen, ongelmat liittyvät rajat ylittäviin tilanteisiin maksuihin. Otitte esille, tai siis yhteyden komission, mikä on komission kanta. Haluaisin muistuttaa siitä, että komissio on mahdollisuus ottaa kantansa menettelyjen aikana ja jokaisessa auditoimissa toimissa meillä on komission vastaukset ja haluan korostaa sitä, että komissio oli samaa mieltä kaikkien suositustemme kanssa, jok ikisen kahdeksan suosituksen kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että olemme samalla aaltopituudella. Meidän pitäisi tarjota tätä suoritusauditointia ja tarkoittaa sitä, että se on osa, se on osa vuosikertomustamme ja se on väline vastuvapausmenettelyssä, jossa on mukana parlamentti ja komissio. Ja me annamme tämän välineen komissiolle, siis parlamentille. Jos timini jäsen voisi antaa minulle konkreettisia havaintoja lisää. Herra Urbanis, olkaa hyvä. Of course. Thank you very much. Uh, just very brief. Kiitos oikein paljon. Täydentäisin lyhyesti sitä, mitä herra Valko äsken sanoi näistä käyttömaksusta, jonka Van Kapp otti esille 68-73 kappaleet käsittelevät tätä 73 erityisesti. Täällä mainitaan Sveitsi ja Itävalta ja sanomme, että yksi asia on näiden käyttömaksujen eh, asettaminen, mutta on muitakin tapoja edistää raideliikennettä. Ja jos ajatellaan sitä, mitä voimme tehdä, niin tietysti me annamme suostukset komissiolle ja jäsenvaltioille ja tilintarkastustuomioistuin on seurannut suositusten täytätön panoa kaksi viiva kolme vuotta kestävissä sykleissä, eli kaikki nämä hyväksytyt suositukset, kyllä niitä sitten seurataan tilintarkastustuomioistuimen toimesta mm, seurantaraportissa. Kiitos. Kiitos. Näin ollen tämä esilistan kohta on käsitelty. Kuten näitä meillä on yhteinen kanta. Pohdimme vain mitä voisimme tehdä. Sanamuoto on hyvä. Mutta haluamme myös nähdä faktoja. Voimme vahvistaa sen, että komissio 10 vuoden painostuksen tai viidemäkin jälkeen on hieman liikkunut, mitä tulee tähän rajat ylittävään tilanteeseen. Se on myönteistä ja siitä on hyvä viestintää. Toivomme, että nyt päästään sanoista tekoihin, että seuraava kertomus on parempi. Vielä kiitos, että tulitte paikalle. Kiitos kärsivällisyydestänne, mutta Saitte vielä kuulla tätä keskustelua neljännestä aloitepaketista, joten kiitos tulkeille, jotka olivat tässä hieman yliaikaa paikalla. Nyt sitten tulemme kohtaan muut asiat. Seuraava kokous on maanantai 15, 5. joulukuuta kello 15 täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos vielä ja hyvää päivän jatkoa.